Uh, Kollegat, minulla on tiedonanto. Luen sen englanniksi. Ehkä se on helpompi teille. Herra David Martins, sin lento on myöhästynyt. Hänellähän on mietintö. Sen vuoksi pyytäisin salia, että sopisi se, että herra Martinin mietintö, hyvin tärkeä mietintö, koskien työjärjestyksen muutoksia, pitäisi, sitä pitäisi käsitellä viimeisenä kohtana tänä iltana. Joten työjärjestysmuutos. E, siis sisältö ei muutu istunnossamme, joten pyytäisin, olisi hienoa, jos tästä voitaisiin sopia, koska esittelijämme pitäisi olla paikalla keskustelun aikana. koska tämä on virallinen muutos esityslistaan, olen velvoitettu pyytämään täysistunnon suostumusta siihen ja toivon, että tämä sopii. Kiitoksia paljon, kollegat. Uh, thank you. Um, uh,